Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Czas zacząć. Akateeminen vartti meni siinä. No niin, on siis aika aloittaa kokous. Nyt on maanantai ja näin on tavanomaista, ettei ole niin helppoa päästä aikaisesti paikalle. Kuitenkin lämpimästi tervetuloa. Kaikki, jotka ovat paikalla, myös vieraat, tulkit, tervehdys Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Siinä ei ole huomautettavaa ilmeisesti, joten se on hyväksytty esityslista. Sitten ilmoitukset. Tiedätte jo, että meillä on tämä yhteinen kuuleminen, Agri-Envi-kuuleminen, Monsanto, asekirjat ja glyfosaatti on aiheena siinä kello yhdeksältä keskiviikkona 11. lokakuuta salissa Jan 2Q2. Sitten vielä yksi asia, jos tämä teitä kiinnostaa, niin iltapäivällä huomenna jatketaan jo puoli kolmelta, eli aikaisemmin kuin yleensä. Joten Mercosur-neuvottelut ovat silloin aiheena tuossa kokouksessa, joka käydään suljetuin ovin. TTIPistähän sanottiin, että keskustelut eivät ole olleet tarpeeksi avoimia ja näin ollen oli sitten vaatimuksia siitä, että järjestettäisiin tällainen kokous suljetuin ovin. Katsotaan sitten, saammeko lisätietoa vai emme. Joka tapauksessa näin toimitaan. Sitten tulkkausjärjestelyt. Tsekki, Malta, Slovakki ja Iiri eivät ole saatavilla, mutta kaikki muut ovat. Sitten kokouspöytäkirjan hyväksyminen 30.31. elokuuta, jolle ole kommentoitavaa, niin ne on hyväksytty. Sitten kohta neljä. Nyt päästään tähän itse asiaan. Kyse on EUn lampaan ja vuohenliha-alan nykytilanteesta ja tulosen näkymistä. Edustaja Herrans Garcian esittelijä. No, haluaisin sanoa, että tänään käymme keskustelua aiheesta. Paikalla on Interovicin puheenjohtaja Francisco Marcen Bosque. Tämä on siis lampaita ja vuohia maatalousalan järjestö, tämä Interovic. Saamme tänään lisätietoja siitä, miten tälle alalle, tai mitä tälle alalle nyt kuuluu. Tämä on erittäin tärkeä ala, ei se olekaan niin suuri. Ja näin ollen. Meillä on myös tämä valiokunta-aloitteen mietintö, pyytäneet edustaja Herrans Garcia on siis esittelijä. Ja kuten tiedätte, niin asiat ovat niin kuin ne ovat tuolla alalla. Paljon haasteita ja eri hankaluuksia, jotka liittyvät tuloihin näillä yrityksillä. Ja ei ole tarpeeksi taloudellista vakautta yleisesti ottaenkaan. Me tiedämme myös, että yhtäältä kuluttajien otetaan kyllä hyvin huomioon ja heitä kiinnostavat myös lihan laatu, jos ajatellaan vuohelampaa lihaa, mutta mitä tulee tuottavuuteen, niin no, siinä se on hyvin alhaista vielä. Ja näin ollen moniin, moniin toimenpiteihin pitää, toimenpiteisiin pitää ryhtyä. Ja se on siis taustaa tähän keskusteluun, jota nyt käymään ja näillä asiantuntijamme puhuu myös, mutta sitä ennen ehkäpä antaisi puheenvuoron edustaja Herran Skarsialle. Olkaa hyvä lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, koskien tätä mietintöä, jonka aiheena on EUn lampaan ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Ja jos olen esittelijä, olen sitä mieltä, että Tämän iltapäivän keskustelu on hyvin hyödyllinen täällä agrivaliokunnassa. Näin voin saada ensikäden tietoa alan toimialajärjestön puheenjohtajalta Mars Heniltä ja hän voi kertoa meille tärkeimmistä huolenaiheista ja haasteista, joita tällä alalla on. Lampaan ja vuohen lihan ala ovat varmasti herkimpiä karjan kasvatusaloja EU-ssa tällä alalla. Kasvattajien ikääntyminen ja heikot alat ovat hyvin huolestuttava. Täällä on myös terveyshuolia, joka on johtanut 80-luvulta siihen, että 25 000 päätä on menetetty. Ottaen huomioon tämän alan merkitys maantieteellisesti heikkojen alueiden säilymiselle merkitsi sitä, että tämä ei ole ainoastaan talouden, vaan myös yle- ympäristöä koskeva haaste. Ja, ja nämä alueet ovat vahvasti ympäristöä riippuvaisia. Alalla on, voit, on pitänyt myös vastata viime vuosikymmeniä kulutuksen jatkuvaan laskuun, joka on vähentänyt tuotantoa. Maitotuotanto on hieman lisääntynyt maitoala on nopeammin voinut sopeutua kuluttajatottumusten muutoksiin. Viimeisen 15 vuoden aikana lihankilon kulutus on vähentynyt 3,6 kilosta henkeä kohti kahteen kiloon. Merkittävin lampaan tuottaja on yhdistynyt kuningaskunta. Siinä, siellä tuotetaan noin 40 prosenttia EUn tuotannosta. Brexitin myötä vaikutukset tulevat olemaan hyvin suuria tämän alan äh, kauppavirtoihin. Mitä tulee sitten Euroopan tuotannon riittävyyteen? Äh, siellä ollaan 27 prosentissa, mutta myös kolmansista maista tulee vahvasti tuontia uudesta sellaisesta Australiasta, että merkitsee kilpailun vaikeuksia esimerkiksi pääsiäisenä ja jouluna. Lammassa ala on myös se ala, jossa Brexit vahvimmin voi, voi vaikuttaa. Kolmansille maille on tehty paljon myönnytyksiä. Yhdistyneet kuningaskunnat on ollut kuitenkin tärkein portti kolmansien maiden tuonnille. Toinen asia, johon kiinnitettävä huomiota koskee laumoihin kohdistuvia iskuja. Karhut, sudet tai ilvekset ovat hyökänneet laumojen kimppuun, kun näitä eläimiä on ollut enemmän Habitat-direktiivin täytäntöpanon myötä. Tämä on asia, jota emme ole ottaneet vielä kovin vakavissaan, ja mielestäni siihen on paneuduttava tässä mietinnössä, joka valiokunta-aloitteinen mietintö. Ottaen huomioon äh, tämä tilanne tällä hetkellä ja sen, nyky, sen tulevaisuuden näkymät. Olen sitä mieltä, että EU olisi säilytettävä ja vahvistettava tuotantosidottuja tukia tulevassa YMPn uudistuksessa. 2015 komission jäsen Hogan kannatti lampalihan alan foorumin perustamista Euroopan laajuisesti ja näin on voitu kanavoida apua sektorille. Uskon, että 2016 julkaistut suositukset olisi otettava tarkkaan huomioon ja niiden pitäisi pitää sekä lammas- että vuohen lihan alalla. Foorumi on suositellut muutamia, joista haluaisin korostaa kuluttaja, kulutuksen edistyskampanjoja ja komissio vaikuttaa myönteiseltä ja haluaisinkin onnitella komission jäsen Hogania tästä ja ehdottaa, että hän kiinnittäisi erityistä huomiota sisämarkkinoihin markkinoiden eh, kampanjoille, joissa on, on toki perinteiset eh, leikkaukset tärkeitä, mutta myös eh, uusia nuoria houkuttelevia lihaleikkauksia voitaisiin ajatella. Myös ympäristö on otettava huomioon ja muistettava, kuinka tärkeä merkitys tällä alalla on sellaisilla alueilla, joilla on luonnonhaittaa. Tällaiset alueet jäisivät syrjään. Ne muista tuosta Ne, näiden tuottajien neuvottelukapasiteetin parantamisen pitäisi olla toinen tärkeä tavoite. Olisi laajennettava lampaan ja vuohenlihan alan tuotantoon niitä sopimussääntöjä, joita on muilla yhteisen markkinajärjestelyn sektoreilla. Olisi myös tärkeää tukea nuoria karjan kasvattajia erityisesti maaseudun kehitysohjelmien kautta auttamalla eri, antamalla erityistukia, joita voidaan myöntää suorien tukien kautta ja näin voitaisiin kannustaa sukupolven vaihdoksia. Voisin mainita muitakin toimenpiteitä, jotka ovat mukana mietinnössä, mutta haluaisin nyt jättää tähän tämän ja kuunnella asiantuntijoita ja kollegoita sekä komissiota. Olen aivan malttamaton eh, ja haluaisin kuulla teidän kantanne siitä, kuinka tässä voitaisiin päästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Tämä oli hyvin kattava esitys. Te menitte suoraan aiheeseen ja asiantuntija voi sitten tästä vielä jatkaa. Halusin nyt myös sanoa sen, että meillä on täällä vieraita salissa – edustaja Millerin vieraat Augsburgista, siis Müllerin vieraat Augsburgista, Bayerista. Ja he kuuntelevat täällä kokoustamme. Tervetuloa. Toivottavasti viihdytte ja kiitos, että tulitte paikalle. No niin, sitten olkaa hyvä. Muchas gracias. En primer lugar. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää maatalouden maaseudun kehityksen valiokunta Euroopan parlamentissa tästä kutsusta tulla kertomaan asioista, joista Ester Eransio aikaisemmin tässä kertoi. Haluaisin kiittää häntäkin tästä kutsusta. Kuten täällä sanottiin, olen Lampan ja Vuhan vuohenliha-alan toimialajärjestön puheenjohtaja. Siinä on tärkeimmät alan järjestöt mukana, samoin osuuskuntia mukana, jalostus ja teollisuus- ja, ja järjestöt myös. Olen ollut tuottaja tällä alalla 40 vuotta. Me perustin osuuskunnan 37 vuotta 16 kasvattajan kanssa. Nyt meitä on noin 1600 hyvin kuivalla alueella, Aragonin alueella Espanjassa. Viime vuonna lokakuussa 2015-2016 olin mukana Euroopan lama, lampaan ja vuohenliha-alan formissa, jonka komission ja sen Hogan kutsui koolle ja siellä oli mukana edustajia kaikista eu maista ja siellä pohdittiin, kuinka vakavassa kriisissä lampaan ja vuohenliha-ala on. Tämän osoittaa myös nämä tämä, tämä pääluvun lasku lähes neljänneksellä. Joissakin maissa joillakin alueilla, jossa lammas on hyvin tärkeää, kuten Espanjassa tämä on, mer- on ollut merkittävä asia. Espanjassa esimerkiksi on, romahdus on ollut 12,8 miljoonaa päähän. Osittain äh, tässä on kysymys äh, tuottavuusongelmista, mutta myös äh, siitä, että tuotanto, tai tuki on irrotettu tuotannosta. Aragonissa pääluku on laskenut 50 prosentilla. Etelä-Espanjassa, Andalusiassa ja Estremadurassa luvut ovat vastaavanlaisia. Tämä tilanne ei tunnu kovin loogiselta, kun EU:ssa kuitenkin meiltä puuttuu. Meillä on vajetta lampaan ja vuohelihan alalla ja ilman, 85 prosenttia tuonnista tulee uudesta Seelannista ja tämä vaikuttaa vahvasti hintoihin, varsinkin kun viime vuosina tuotteiden, tuoreiden tyhjöpakettujen tuotteiden tuonti on lisääntynyt. Nämä kilpailuvat äh, paikallisten tuotteiden kanssa erityisesti pääsiäisenä kaikkialla Euroopassa ja muutenkin aikoina, tuotanto on suurempaa tai kysyntä suurempaa. Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä tuottaja ja se myy muualle Eurooppaan 85 miljoonaa tonnia. Ton Brexitin myötä on neuvoteltava tästäkin asiasta, koska on aivan selvää, että emme voi säilyttää uuden sellainen kiintiötä ja samalla meille tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta tietty kiintiö. Kyllähän tämä on kompensoitava jotenkin niin, että tuonti ei lisäänny. Tuonne piti oikeastaan olla jäädytetty, mutta kun siirryttiin tuohon tuoreeseen lihaan, niin nyt on paljon suorempaa. Toisaalta Euroopan unioni myös vie noin 61 miljoonaa tonnia puolet Pohjois-Afrikkaan. Se on kasvava markkina-alue ja loput sitten menevät muualle maailmaan, jossa arvostetaan laatua ja elintarviketurvallisuutta, jota Eurooppa voi tarjota. Tärkeimmät alan ongelmat liittyvät tuottavuusongelmiin. Se perustuu siihen, että tuottavuus on alhaista ja, ja hinnat ovat tuotantokustannuksia alhaisempia. Silloin kun tuet irrotettiin tuotannosta, eli lampa, lampaista ja ja kohdennettiin maaperään, niin on aivan selvää, että kun tuotanto ei ole voi kannattavaa, niin tuota, tuottaja jättää tällaisen hankalan työn kuin lampaan ja vuohen kasvatus ja siirtyy muille aloille tai lopettaa kokonaan toimintansa. Tämä maaperään kohdistunut yhteinen maatalouspolitiikka on aiheuttanut aika paljon vahinkoa lampaan ja vuohen lihan alalle. Mainitsin tässä tämän tukiongelman. Joissakin maissa on myönnetty tuotantoon sidottuja tukia, mutta loppujen lopuksi hallituksen on tämä paketti jaettava eli aloille ja lampan ja vuohenliha-alalla tämä on ollut aina riittämätöntä, varsinkin kun ne eivät ole kohdennettuja tukia. Eikä tämä tue, tuki kuitenkaan johda muutoksiin, kuten esimerkiksi Ranskassa, jossa on annettu kohdennettuja tukia nuorille ja sellaisille tuottajille, jotka ovat panostaneet laatuun tai ympäristöystävällisyyteen ja ja myös kaupalliset ovat olleet tässä mukaan. Ja myös vakavimmin luonnonhaitta alueelle sitä on myönnetty. Suorat tuet on suljettu pois laidunta-alueelta, jos on ollut liikaa kiviä tai puita tai, tai rinnettä. niin tämä on aiheuttanut paljon haittaa monille vuoristoalueiden karjankasvattajille Espanjan ja Välimeren muissa maissa. Juuri näissä maissahan ja näin tällaisilla alueilla lampaita ja vuohia kasvatetaan, koska niitä ei voida muuhun tarkoitukseen hyödyntää. Ja näin ollen tämä, nämä vaikutukset ovat olleet aika, aika rankkoja näille karjankasvattajille. Tämä ongelma olisi ratkaistava. En tiedä, riittääkö uudistukset 2020. Viherryttäminen on myös rajoittanut laiduntamistoimia, koska nyt laiduntaminen on, my- on kielletty 5 prosentissa aluetta, join tietyillä alueilla joka toinen vuosi viljellään ja 5 prosenttia on pitänyt jättää pois laiduntamisesta, mutta tämä on hyvin vaikeaa Äh, tästä hyvä on vaikea tällaista noudattaa ja monet viljelijät ovat äh, sitten päättäneet, että ne eivät vuokraa laitumia karjankasvattajille. kasvattajille. vaikuttaa myös tämä liiallinen byrokratia tähän muutenkin rankkaan työhön ja, ja tämä ympäristö, nämä täydettävät ympäristöehdot ja eri muodoissaan Erilaisia tarpeellisia toimia tähän sisältyy, mutta, mutta henkilö, joka on joka tapauksessa aina töissä, niin hänen on aika vaikea tällaista byrokraattista seurantaa näitä eri toimenpiteitä kohtaan harjoittaa. Myös sanktioiden kanssa pitäisi olla vähän suvaitsevaisempi. Eläimen tunnistaminen on pakollista. Nyt onpa kaksinkertainen tunnistaminen ja jäljitettävyys eräkohtainen jäljitettävyys. Mutta tähän tarvitaan yksinkertaisia tapoja niin, että kuluttajillakin on takeet siitä, mitä, mistä liha tulee ja että kaikista terveydenalan säännöstä on pidetty kiinni. Toinen merkittävä ongelma karjan kasvattajille on nämä petoeläimet, jonka parlamentin jäsenkin täällä mainitsi. Tämä on aika, aika karu kuva, mutta se on täyttä todellisuutta. Susia, sudet ovat hyökänneet, hyökänneet tämän lauman kimppuun. Tämä on varsinainen paineinen monille tuottajille, niin kuin myös komission sen Hoganilla on todettu. Tämä on todellinen paineinen. Toisaalta kyseessä on eläin, joka miten tämä nyt sanotaan? tämä sama sana espanjaksi, miettii puhuja. Eli tämä on tällainen eläin, joka kyllä aiheuttaa paljon haittaa ja sen, sen kas, kannan kasvua on rajoitettava monissa kylissä. Myös luomukasvattajat ovat luopuneet toiminnasta, koska, koska todella nämä eläimet ovat olleet liian suuri uhka. Sitten kulutuksesta. Meillä on hyvin laadukasta lihaa tuotannossa Euroopan unionissa yleisesti ottaen. Ja terveystakeet ovat korkeammalla tasolla kuin missään muualla maailmassa, paljon korkeammalla verrattuna Uuden-Seelannin tuotantoon, ainakin jäljitevyyden osalta. Meillä on myös kasvupotentiaalia arabimaailma, muslimien maailma on potentiaalinen tuoja ja myös Kaakkois-Aasia ja Arabiemiirikuntaa ja muuta arvostavat tuotantomme ja meidän pitäisikin nyt päästä eroon kaupallista esteistä, joita terveydenalalla on noussut ja ne on helppo yrittää kyllä, mikäli hallinnossa halutaan työtä tehdä tämän eteen. Lammasalan vahva puoli koskee ympäristön suojelua ja maaseudun säilyttämistä ilman lampaan ja vuohen kasvatusta. Monet alueet olisivat tyhjentyneet. 75 prosenttia Espanjan kuluttajista kyselyssä joka tehtiin eh, taho, eh, ammatillisen yrityksen taholta, toteavat, että eh, lammas- ja ala ovat kaikkein, kaikkein kestävimpiä lihoja. Ja kuten komission jäsen Hogan totesi, neljän, on todella tärkeää, että kestävyys ja ympäristö ja maaseutu, kaikki nämä saadaan yhdistetyksi yhteen. Tarvittaisiin siis uusia tukea, jotka on sidottu ympäristön ja biodiversiteetin säilyttämiseen laajoilla alueilla, joita YMP on aikaisemmin politiikansa kautta rangaissut. On myös lisättävä laadukasta tuotantoa ja vahvistettava osuuskuntien työtä Tämä on hyvin tärkeä, kuten erässä tutkimuksessa todetaan. Se on Euroopan unionin rahoittama tutkimus hollantilaisen yliopiston tekemä, kun, os, kun osuuskunnalla on 40 prosentin kattavuus, niin hinnat nousevat kaikkialle. Joten osuuskuntien rooli on tässä todella merkittävä. Tässä on monissa muissakin asioissa maatalouden puolella. Kun tuet niin tuet olisi yhdistettävä myös maaseudun väestön pysymiseen. Tyhjä Espanja, tuhannet kylät ovat Espanjassa sellaisia, joihin jää muutama, muutama henkilö vain talveksi, ja he ovat yleensä näitä vuohen tai lampaan kasvattajia. Kesällä kyllä kylät täyttyvät kesävieraista, kuten itse olen tällainen myös Sorjan kylässä – mutta näin, että, että ne, jotka sinne talveksi jäävät, ovat näitä lampain ja vuohen kasvattajia. Sitten tämä vaihdos on toki hyvin keskeinen. Usein ollaan jo yli 60 vuoden ikävuosissa. Työ on raskasta ja näin ollen nuoret eivät mielellään siihen ryhdy. Hyvin tärkeä asia vuohen ja lampaan lihan tulevaisuuden osalta koskee sitä, että on lisättävä tietoa, tutkimusta, innovointeja, tiedon siirtoa ja alan tukemista. Eräs alan guru totesi vähän hiljattain konferenssissa, että käsityöläistuotteilla on kyllä tulevaisuutta, mutta ne olisi tuotava lähelle uutta teknologiaa. Nuoret toimijat haluavat uutta teknologiaa, he pitävät siitä ja meidän olisikin helpotettava sitä, että osuuskunnat ja eri e- etujärjestöt saisivat tukia niin että voitaisiin ottaa käyttöön innovoivia ratkaisuja ja uutta teknologiaa. Tietenkin on tärkeää tehdä työtä eläinten hyvinvoinnin puolesta ja edistää investointeja uusiin laitoksiin. Sitten kulutuspuoli, markkinointi kausilla, millä on ollut hyviä hyviä tuloksia. Aloitimme 2015 uuden kauden, joka päättää vuonna 2018. 7 prosenttia oli laskenut äh, tuotantokriisin alkaen, alun jälkeen ja nyt ollaan jo miinus 40 prosentissa. Nyt on kuitenkin voitu hiljattain säilyttää kulutuksen määrä ja Nielsen, joka on yksi merkittävistä markkinatutkimusyrityksistä, totesi, että kasvua on 1,6 prosenttia. Interroviik kampanjansa kautta pystyi parantamaan mielikuvaa, joka ihmisillä on lampa- ja vuohenlihasta, sen kestävyyden ja laadun osalta. Nämä kampanjat on liitty, ovat liittyneet alan uudistamiseen, koska eihän vahvastakaan mainoskampanjasta ole mitään hyötyä, jos ei siihen liity myös kaupallisten käytäntöjen muuttuminen. Tämä kysely, jonka oli tilannut Interrovik, siis meidän järjestömme, totesi, että 45 prosenttia alle 40-vuotiaista kuluttajista kuluttaisivat useammin näitä lihatyyppejä, mikäli he löytäisivät sopivasti leikattua lihaa. Interrovik on nyt pannut kärjyt hihat ja edistänyt uusien tyyppisiä lihaleikkaus tyylejä, joista meillä on kuva tässä. Ja edelleen olisi tätä teurastavan puolta uudistettava ja saatava se tuottavammaksi ja tehtävä liha helpommin kulutettavaksi. Näillä kampanjoilla ei ole välittömiä vaikutuksia, ne tarvitsevat ajassa kestävyyttä. Meillä on yhdeksän vuoden kampanjoja ja monet toimialan järjestöt odottavat nyt kampanjaa vuosiksi 1821, mutta on tärkeää, että ne kohdennetaan eh, tuottavuuteen ja tuotteen alkuperään, joka ainakin kyselyiden mukaan Espanjassa on hyvin tärkeä eh, tekijä kuluttajille. Myös terveellinen tuotanto on tärkeä. Kun pyritään parantamaan eh, hintaan vakautta. On tärkeää, että tehdään yhteistyötä osauskuntien kanssa ja tehdään vakaampia hintoja ja esitetään uuden tyyppisiä formaatteja kuluttajille. Olen osuuskunnan johtaja Aragonissa. Meillä on 35 vuotta sitten aloittanut lammaspaimen järjestäjä. Meillä on nyt laaja tuotantoa. Nyt meillä on pienempiä formanteista tässä kuvaa tällainen paketti. Tässä on kolme, kolme puoli euroa, kaksi annosta, helppo tehdä paistinpannulle ja näin on saatu paljon lisättyä kulutusta. Sanoin aikaisemmin myös sen, että näitä terveysalan esteitä olisi pura, purettava. Innovoinnin edistäminen on avainasemassa koko tuotantoketjun aikana mutta on myös tärkeää, että karjan kasvattajat parantavat tuottavuutta ja, ja eläinten elinlaatua. Meillä on osuuskunta, jossa on noin tuhat karjan kasvattajia menee mukana. Ja meillä on tällainen evosuunnitelma, jonka avulla voidaan on voitu parantaa marginaaleja yhdeksällä eurolla lammasta kohti ja parannusta on saatu jopa 19 tai 28 euroa. Tämä ovat tietenkin pieniä määriä, mutta jos järjestöistä käsiin lähdetään tekemään työtä, niin voidaan varmasti tuloksia saada aikaan ja samanaikaisesti olisi paremmin kohdennettava tuet näihin tavoitteisiin. Terveyspuoli on hyvin tärkeä asia. Olisi huomioitava myös ilmastonmuutos, koska nyt on tulossa uusia, uusia tauteja, kuten sinisen kielen tauti Afrikasta ja, ja punkit, jotka tuovat koko ajan lisää tai, tauteja lammasalalle ja vahingoittavat vakavasti tätä talouspuolta. Tutkimusta ja kehitystä ja teknologisen, teknologian käyttöä on parannettava edelleen lopuksi vielä. Julkishallinnon ja karjan kasvattaja-alan ja kaupallistamisalan kanssa yhdessä voimme saada tämän alan vielä eteenpäin. Kiitoksia. E, Kiitos oikein paljon. Herra Marsen Boske. No niin, pyytäisin nyt puhumaan melko lyhyesti tätä varjostelijat seuraavaksi. Ensimmäisenä, ensimmäisenä esitteli edustaja Andrio, kaksi minuuttia. <clears throat> Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord remercier madame Erance Garcia pour son approche donc, de, de ce rapport. Donc... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja eri, tästä erittäin hyvästä kattavasta puheenvuorosta, joka juuri pidettiin. Napapuhelihalla on erittäin tärkeät ja meidän täytyy olla huolellisia niiden suhteen. Ne kattavat erittäin vaikean ja monimuotoisen alan, osittain vuoristoisen alan ja näin ollen voidaan puhua elävästä maaseudusta ja aivan kuten tässä on luonnosteltukin, ongelmat, jotka asiaan liittyvät, ovat erittäin monimutkaisia. Mä haluaisin palata kysymykseen, joka koskee hintamarginaaleja ja niiden avoimuutta. Kyseessä on asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Meidän täytyy suunnata myös komission työtä tässä suhteessa, kun tehdään tulevaa uudistusta, sillä sillä on merkittävät vaikutukset. Ja otitte myös esille tämän hintakysymyksen ja sen liittämisen tuotantoon ja ne ehdotukset, joita teitte, ja se, että meidän täytyy säilyttää tämä äh, tuen liittäminen hintakehitykseen, se on tärkeää. Ja tietysti nähdään, mitä tällä alalla on jo tehty, mutta meidän täytyy ottaa kaikki tämä tehty työ huomioon ja lisäksi meillä on sekä vuohen liha-ala että lampaan liha-ala. Ja sitten tietysti riippuu siitä, puhutaanko maitopuolesta vai lihantuotantopuolesta. Meidän täytyy muokkailla strategiaa sen mukaan, kummasta on kysymys. Ja kun puhutaan näistä viljeläimistä, niin tässä meidän täytyy katsoa näitä elinoloja. Tämä ei ole mikään pikkuasia, kun halutaan säilyttää tuotantoala. Varmaan myös muut ottavat tähän kantaa, mutta tämä koskee siis myös unionin hallinnoimaa alaa. Meidän täytyy suhtautua siihen riittävällä vakavuudella. Ja tiedän, että edustaja Garcia on tämän ottanut huomioon oma-aloitteessa mietinnössä. Meidän täytyy ottaa tähän voimakkaasti kantaa. Tilanne on nimittäin erittäin vakava useilla aloilla ja hyvin monet kasvattajat joutuvat painimaan tämän ongelman kanssa. Ja näin haluaisin, että parlamentti kiinnittäisi huomiota tähän ei suinkaan vähäpätöiseen ongelmaan, meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä toimiala voidaan kehittää ja millä tavalla se voidaan säilyttää. On tärkeää, että tämä toimiala on toimiala, jota kohdellaan arkaluontoisena toimialana ja siihen suunnataan sen kaltaisia menettelyitä, joita se vaatii. Kiitos. Niin. Kymmenen sekuntia, kun aika loppuu, minä nostan vaan tämän vaan nuijan ylös. Ja jos aika ylittyy, niin ryhdyn toimenpiteisiin. Teillähän kyllä näkyy tuo aika, joka kuluu. Edustaja Haasekamp, kaksi minuuttia. Ja, danke u wel, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Okei, haluan kertoa teille toisen tarinan. Olen kuullut paljon erilaisia tarinoita tuesta ja kasvusta ja muusta, enkä ole niiden kannattaja. Kerron teille vähän siitä, mitä vaikutuksia tällä on ihmisille. Muutama vuosi sitten suuri eläinsairaus puhkaisi Alankomaidessa ja se vaikutti kaikkiin lampaisiin ja maidon tuotantoon. 47, eh, anteeksi, 74 ihmistä kuoli ja 800 ihmistä joutuu edelleenkin taistelemaan kroonisten sairauksien seurauksena tai aiheutuu tästä epidemiasta. Se on rikkonut paljon elämiä ja siitä syystä tämä on ollut todellinen skandaali. Alkuvassa tehdyssä tutkimuksesta on käynyt ilmi, että tässä nyt ei ole kysymys mistään parista vuohesta jollain vuorilla, niin kuin Täällä aiemmin viitattiin, vaan kysymys on sadoista tai tuhansista navetassa olevista vuohista. Ja näillä on ollut keuhkotulehdus ja näin ollen niiden pitäminen enää ei ole sallittua lainmukaisesti. Minä vetoaisin tämän aloitteen pohjalta siihen, että silloin kun kysymys on saneerauksesta, niin tukea ei myönnettäisi niin paljon sillä minun mielestäni tämä toimiala pärjää muutenkin aivan hyvin. Lisäksi saimme hirvittäviä, nähdä hirvittäviä kuvia teurastamosta Alankomaissa. Ja Alankomaissa halutaan yhä enemmän vuohenmaitoa ja näin kilit tapetaan varhain, jotta saataisiin lisää vuohenmaitoa ihmisten kulutukseen. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa myös tähän kantaa ja toivon, että se otan tässä omalla tästä miesinnössä e- esille. Pan poseł Bove, też shadow reporter. Seuraavaksi Bove, Olkaa hyvä. Oui, euh, je pense que c'est très... Olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että meillä on nyt tämä mietintö tässä, koska on useita maita, joissa lampaan ja vuohen lihaa. Tuotanto on tärkeä talossa Espanja, Italia, Ranska, Kreikka tulevat mieleen. Tai sitten ne ovat osa näitä perustoimintoja. On tärkeää näin ollen sekä siitä, että puhutaan lihalasta, mutta myös puolesta. sillä monilla alueilla nämä kaksi tuotantoa tapahtuvat yhdessä ja tätä pitää käsitellä globaalisti, joten Tästä voimme, voimme keskustella vielä myöhemmin. Ja lisäksi pitää hyvin määritellä, mitä logiikkaa jotain käyttää tuotannossa ja miten näitä alkuperänimityksiä näillä aloilla halutaan suojella. Sitten aspekti, joka liittyy näihin hyökkäyksiin, petoeläinten hyökkäyksiin. No, tässä on yksi aihe, josta pitää puhua tänne, ei yleisesti, mutta tarkkaan. Niin miten se miten modifioidaan näitä susia, jotka hyökkäävät, joten tästä haluaisin puhua enemmän. Sillä on yhä enemmän näitä hybridejä petueläinten joukossa, mikä muuttaa radikaalisti suhtautumista Bernin sopimukseen ja sitä, miten voidaan eliminoida tehokkaasti näitä petoeläimiä. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Olemme nähneet, mitä on Italiassa ja Espanjassa tapahtunut ja 40 prosenttia enemmänkin on hybridejä. Sama nähdään Ranskassa ja muissakin maissa, joten tästä pitää, pitää keskustella selvästi ja tarkkaan, erityisesti voidaan tehdä ehdotuksia komissiolle. Dziękuję. Pan poseł... Kiitos. Seuraavaksi Agnew. Kiitos, um, I've been in sheep farming for I think... Kiitoksia. Olen ollut lampaanviljelijänä 37 vuotta, en yhtä kauan kuin puhuja kuitenkaan. Olen saanut huomata suuren muutoksen tänä aikana. Se koskee sitä, että muslimien määrä on Britanniassa noussut. Aivan kuten vanhempien lampaidenkin määrä. Aiemmin näitä eläimiä kuka halunnut ja viljelijät ovat ennen niiden elää vanhuuteen, mutta nyt niistä huolehditaan paremmin. Ja sitten ne myydään arvokkaana tuotteena ja usein ne ovat arvokkaampia kuin jopa se maa, jolla ne laiduntavat. 10 prosenttia Britannian lampaalihasta syödään muslimien toimesta. Ja se on erittäin hyödyllistä tietysti. Mainitsin tästä tuen irrottamisen, irrottamisesta. Aiemmin nimittäin pidettiin lampaita, että saatiin tukea, eikä niistä huolehdittu hyvin. Kaikki tämä on nyt unohtunut, nyt ollaan enemmän markkinaorientoituneita. Mutta entäs sitten Brexit? Eikö meillä ole ylijäämä suhteessa muuhun eu Eikö siitä synny ongelmia? En usko, että jos 27 jäsenvaltiota on niin hölmöjä, että ne nostavat korkeammat tariffit meidän lampaalihan vastaamme, niin meidän ei tarvitse ottaa käyttöön erityisen korkeita tariffeja Espanjan viinejä, Saksan autoja, Eh, Espanjan hedelmiä vastaan, jotta voidaan maksaa takaisin tässä mielessä. Ja sittenhän meillä on Pohjois-Irlanti, kyllähän ja raja tuolla. Kyllä varmaan tuon 310 mailin rajan yli, joka on pelkkää suomaastoa, niin moni lammas ylittää. Silloin niistä tulee irlantilaisia lampaita ja ne voidaan tuoda yhtenäismarkkinoille, eli hienot mahdollisuukset siellä. Täällä puhuttiin kotieläinkoirista ja nyt meillä on näitä villikoiria ja villilampaita. Ylämaan alueelta halutaan viedä kaikki lampaat kohta pois, koska ollaan sitä mieltä, että näin tulisi tehdä. Dziękuję. Teraz już są krótsze wystąpienia. Kiitos. Pyydän, että puhutte lyhyesti. Jatkossakin enintään puolitoista minuuttia. Ystävä Wasson. Oui, merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän, tätä alaa havainnollistaakseni haluaisin kertoa teille konkreettisesta tapauksesta henkilö, jonka tapasin itse, niin joka vetää yhteen koko tämän tilanteen. Hän on valitettavasti lopettanut toimintansa ja äh, hakee jatkajaa. Hän valittaa äh, tilannetta, kun hän ei ole saanut pankkeilta tukea johtuen tuo, tukien viivästyneestä maksamisesta. Tämä on aivan sietämätöntä. Kar- karitsoja kasvatetaan 12-13 kuukautta. Pankkien rahoitus kattaa vain muutaman viikon toiminnasta. Myös karin kasvatusta kohti on ollut kriittisiä kampanjoja ja teurastuksia moja on kritisoitu koko ilmaston ilmapiiri on heikentynyt, kulutus vain vähenee. Vapaakauppasopimukset Australian ja Uuden-Seelannin kanssa on lopetettava viime viikolla tässä valiokunnassa annoimme hyvin kriittisen lausunnon näistä kauppasuhteista. Hyvää kollegat, meidän olisi pyydettävä, että kansainvälisen kaupan ö, kollegat tulisivat taaksemme. Meidän on puolustettava ma- maataloutta täällä niin kuin olemme aina tehneet. Kiitos. So, Aguilera. Te Aguilera. Gracias, presidente. Bienvenido. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa paikalle puheenjohtaja Marzenille olen hänet tuntenut jo vuosia ja tunnen hänen tekemään työtä. Haluaisinkin onnitella myös edustaja Rania Herransia. Tämä on hyvin tärkeä mietintö omalle maalle Euroopalle. Haluaisinkin nyt korostaa sitä, kuinka tärkeitä YMPn tuet ovat tälle alalle. Ne ovat aivan ratkaisevan tärkeitä ja mielestäni olisi joitakin asioita tässä vähän parannettava. Mutta toivon, että tämän omnibus-asian myötä ja Paolo de Castron tekemän hyvän yhteistyön myötä voidaan ratkaista tuotannon hyväksy, tuen hyväksyttävyys, joka on vaikea ongelma myös tälle alalle. Olisi ehkä tärkeää saada erityinen sääntelykehitys intensiivistä karjan kasvatusta varten. Sillä on suurta ympäristömerkitystä. Uskon, että se tarvitsee erityiset sääntelypuitteet. Brexit tulee vaikuttamaan alaan vahvasti. Se on tärkein tuotantomaa. Sen jälkeen Espanja, yhdistynyt kuningaskunta nyt lähtee ja näin ollen sääntelyllä tulee olemaan suurta merkitystä tälle alalle. Nuorto on suuri, suuri haaste. Maatalous ja kasvatus tarvitsevat näitä nuoria. Jos onnistumme tässä, olemme onnistuneet kaikilla aloilla. Haluan tukea sinua ja onnittelut. Teemme Erantsi kanssa yhteistyötä niin, että saadaan aikaan hyvä mietintö. Teade Nano, Joo. puheenjohtaja, ensinnäkin kiitos Rova Herans Garcia. Hän on analysoinut hyvin ja hyvin selkeästi, mikä tämä lampaivuoliha-alan tilanne on tällä hetkellä Euroopassa. Ja haluaisin kiittää sitä, että hän korosti sitä, että pitää tätä toimintaa jatkaa näillä haavoittuvaisilla alueilla. Ja hän korosti myös Brexit-kysymyksiä jotka tulevat välttämättä vaikuttamaan eurooppalaiseen tuotantoon. Tulee ensinnäkin australiasta ja tuotteita. Ja sitten hän puhui myös kulutta- kuluttajan, kulutuksen laskusta, joka liittyy sekä maitoon että lihaan. Ja myös hän vetosi siihen, että sopetettaisiin toiminnat paremmin YMPn osalta. Meidän tulee olla tarkkoja aluekysymyksissä olen käsitellyt näitä asioita muissa pyreneillä, jossa haluttiin poistaa tukia ja oltaisiin välttämättä pitää ne yllä kuitenkin, jotta voitaisiin pitää yllä tuon alueen toimintaa yleisesti. Meillä on todella hyvin tarkkoja ja ottaa huomioon territoriaaliset kysymykset, jotka ovat olennainen osa myös kasvatus- ja tuotantokysymyksiä, joten olen sitä mieltä, että nämä haavoittuvaiset asemat ansaitsevat myös omaa lampaanvuohilihatuotantoa. Kiitos. Erdos. Kiitoksia. Minulla on kolme hyvin konkreettista ehdotusta esittelijällemme. Ensinnäkin on äärettömän tärkeää, että säilytetään nämä tuet lampaan ja vuohenlihan tuottajille myös vuoden 2020 jälkeen. Toinen asia on aivan välttämätöntä varmistaa, että Euroopan unionin tukia lisättäisiin 50-75 prosenttiin lampaanlihan osalta ja 80 prosenttiin asti vuohenlihan osalta. On myös hyvin tärkeää, että tukien maksamista koskeva sääntely ei muuttuisi. Lampajan vuohen lihan alan tuottajien pitäisi näistä pystyä hyötymään kunnolla myös tulevaisuudessa. Edustaja Buda. Okay. Yes. No, this. Da, câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muutama ajatus tästä aiheesta, joka koskee lampaa- ja vuohenliha-alaa. On tärkeää keskustella näistä asioista, koska tämä toimiala on jätetty vähän oma onensa nojaan eurooppalaisessa politiikassa. Kysymys on toimialasta, jota on vaikeampi hallinnoida esimerkiksi, jos sitä verrataan ähm, naudanliha-alaan. Sillä Tässä on kysymys sellaisista alueista, jossa lampaat ja vuohet elävät. Suuri ongelma on hintojen lasku ja dramaattinen sellainen, kun kyse on lampaalihasta. Vielä muutama vuosi sitten Lampalihan saa ostaa 2 50 ja tänä päivänä se on laskenut euro 50 senttiin. Ja näin meidän pitää löytää vuohenlihalle öö, uusia markkina-alueita, sillä tuotanto on monimutkaista, vaan meidän täytyy löytää oikea hinta, oikeat markkinat tälle lihalle. Lisäksi meidän täytyy myös rohkaista tutkimustyöhön tällä alalla, sillä ilman tutkimusta tuo toimiala ei pärjää hyvin. Ja vielen Müller, kiitos äh, näistä kommenteista, jotka liittyvät erityisesti Espanjaan. Mielestäni on tärkeää myös, että sanotaan, että myös Saksassa on, tämä liittyy hyvin laajoihin aloihin, joilla kasvatetaan lampaan ja vuohen, lampaita ja vuohia. Ja jäsenvaltioiden tehtävä on tässä todellakin niin ettei tuota dekolplaustaista negatiivisena, vaan myös osana toista pilaria. Tässä sitten kohdennusti tukea lampainen vuolihan kasvattajia. Minulla on hyvin tärkeä tämä ala. Ja sitten nämä susikysymykset. Tiedämme, että susi ei tapaa, vaan vain jättää, tai siis syö nuo eläimet vain osittain – mikä on. Asioita ei voida hyväksyä. Ja tässä on ongelmana se, että maatalousvalikunnassa olemme tästä vastaan, mutta kuitenkin ympäristövaliokunta tästä vastaa, että tuo suojelustatus muutetaan ja toivon, että kun saamme tämän mietinnön, että lähetämme hyvää viestiä, mitä tulee siihen, että voidaan suojella lampaita ja vuohia paremmin. Dziękuję pan poseł Flanagan. Kiitos seuraavaksi Flanagan. Thank you for your Kiitoksia tästä esityksestä. Francisco, no, onpa sitä kysymys Espanjasta tai Irlannista, niin ongelmat näyttävät olevan samankaltaisia ja hyvin usein käydään samankaltaista keskustelua. Tässä sama punainen lanka on, joka on se, että tätä kasvatusta tehdään sellaisilla alueilla, joissa ihmiset eivät taloudellisesti pärjää hyvin ja tästä syystä asiaan täytyy puuttua nopeasti, paljon nopeammin kuin monilla muilla aloilla. Lisäksi puhutaan sukupolvenvaihdoksista. Kyllähän tätä voidaan nimittää ihan miksi hyvänsä, mutta jollei voittoa saada siitä tuotteesta, jota tuotetaan, tai ole jotain tapaa käyttää sitä elinkeinoa. Onpa sitten kyseessä joku yksinkertaistettu tukijärjestelmä, Irlannissa ainakin sellainen on epäonnistunut täysin, niin silloin halutaan sukupolvenvaihdosta. No, nuoretkin haluavat syödä ja haluavat rahaa taskujen täytteeksi. Ei tämä nyt niin monimutkaista ole. Ja meidän täytyy kyllä ehdottomasti maksaa ihmisille siitä, että tarjoavat tällaista ympäristöpalvelua. Mainitsimme, että tämä on kaikkein kestävintä lihaa. No kyllä se sitä ehdottomasti on ja se mahdollistaa sen, että voidaan myös tehostaa muilla aloilla. Ei näitä ihmistä tule uhrata suuren rahan alttarilla, vaan heidänkin tulisi päästä rahan käsiksi. Ja kun kysymys on kulttuurista, Irlannin kieli Irlannin tapauksessa eh, riippuu nimenomaan siitä, että nämä alueet menestyvät, nämä aarialueet, ne ovat viimeiset tämän kielen ja kulttuurin taskut. Ja jotta se selviäisi hengissä, niin siitä tarvitaan ihmisiä. Sillä miten paljon eläimiä siellä ikinä onkaan, niin ei me niitä eläimiä kuitenkaan laiteta puhumaan. Sinne tarvitaan ihmisiä siis. Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin kiitän esittelijää, haluaisin kiittää kollegamme Agnewta, koska hän osoitti, että Brexitissä on käsiteltävä kunnolla tuo rajakysymys Iso-Britannian ja Irlannin välillä, joten tästä illasta alkaen kehoitan Barnietä viemään työtä tuohon suuntaan, mutta tämä kysymys osoittaa myös sen, että erityisesti lammasalalla raja on tuolla ollut erityisen äh, läpäisevää tämän. Ole, tähän olemme, saimme nyt vahvistuksen edustaja Anjolta. Nyt haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Siinä aivan oikein osetaan, otetaan esille nämä nämä kahden alan huolet. Puhun kahdesta alasta, koska näin yksinkertaisesti ei voida laittaa samaan koriin lahmas- vuohialoja. Ne ovat täydentäviä, mutta vähän erilaisia ja ne kehittyvät ei rinnakkain, koska niiden kulutus on erilaista. Puhuja täällä osoittikin se, että nämä ongelmat lammasalalla ovat erilaisia ja niitä tapahtuu usein ja ne toistuvat tietyillä aloilla ja se johtuu tuottajien järjestäytymisen puutteesta. Mutta tämä tuotanto on hyvin keskeistä, koska se koskee kaikkein haavoittuvimpia alueita, alueita, joilla ei olisi enää mitään toimintaa ilman tätä kasvatustoimintaa. Petoeläimistä haluaisin sanoa, että valitettavasti siellä, missä petoja paljon on, niin sudet kyllä tappavat eläimiä. Envivaliokunta minun ehdostuksestani on päättänyt, että ensi kesänä lähdetään tutkimusmatkalle Alpeille koskien tätä petoeläin asiaa. Olisi ehkä hyvä, jos maan agrivaliokunta liittyisi tähän seuraan. Edustaja Kati. Kiitos puheenjohtaja. Senkin mitä Agnew sanoi, no henkilö, joka asuu lähes suoraan Irlannin rajan lähellä, niin puhe siitä, että on soita ja vuoria, niin se ei nyt kuulosta kovinkaan tutulta minusta, mutta sitähän on oikeassa, että turma lähestulkoon mahdotonta säilyttää, minkälaista rajavalvontaa voitaisiin estää se, että lampaat ylittävät rajan puolelta toiselle, joten tämä vain vahvistaa kanta siitä, että koko Irlannin saaren pitää pysyä EU-ssa niin kuin pohjoispuolen ihmiset äänestivätkin. Sitten lammas viralliset, no Irlannissa on 24 prosenttia intalaisista lammastilaisista ovat itse asiassa taloudellisesti hyvinvoivia. Tiedän, että parlamentissa ja komissiossa on nämä markkinoit, se, että kun sanotaan, että nolopun lopun pitäisi tehdä jotakin muuta tai lopettaa liiketoiminta. Ongelma on se, että nuo alan toimijat, jotka toimitaan vähiten kannattavaa, ovat itse kaikkein tärkeimmät yhteiskunnalle. He tarjoavat yhteiskunnalle suuren palveluksen, mitä tulee ympäristöön. Sen ympäristö on positiivinen, koska jos he eivät toimisi, no se kaikki maksaa paljon enemmän, niin sitten myös sosiaalitaloudelliset edut, sillä he toimivat syrjäisimmillä seuduilla – meidän maatamme. Ja kysymykseni herra Boskelle kuuluu, että miten me teemme tämän äh, äh, tästä kannattavaa tästä palvelusta? Miten varmistamme, että on mekanismi YMPssä, jotta voimme tarjota tukea näille tilallisille? Kiitos. Hoisling. Edustaja Hoisling. Ja, ja, haben mit Sicherheit... Niin, meillä on hyvin poikkeava tilanne. Jos ajatellaan lammas- ja että Saksassa, tämä on pienempi sektori, mutta no, ne tulee luonnonsuojelun niin ja ympäristötoimiin, niin nämä ovat kanta hyvin tärkeitä samaa mieltä, kun on asiantuntijat täällä siitä, että täysi dekoplaus oli virhe, ja lampainen lihalla sen takia kärsinyt tästä eniten ja Saksahan päätti tehdä näin myös ja samat seuraukset on siellä koettu. Pitää pohtia sitä, jos nämä otettaisiin poikkeuksen puolelle, mutta sitten toinen kysymys, joka liittyy taas susiaiheeseen, ehkäpä myös asiantuntijallemme, miten mieltä olette siitä, no osa sanoa, että ympäristöryhmät, että voitaisimme saada tämän ongelman kuriin suojelutoimilla. Uskon, että näin ei ole, mutta mihin nämä rajat sitten pitää asettaa, miten susikantaa pitäisi rajoittaa? Nekov. Nekov. Kiitoksia, Ehkäpä tämä ei ole houkutteleva Euroopan komissiolle. Toimialahan tarvitsee meidän tukeamme ja takuitamme. Haluaisin ottaa esille useita ongelmia, jotka on mainittu. Ensinnäkin näkökulmasta katsottuna ei ole niin paljon niittymaita, mikä johtaa siihen, että meillä on lisäkustannuksia. Ja äh, kilpailu on epäoikeudenmukaista Kaikki tämä vaikuttaa myös investointeihin sellaisilla toimialoilla, jotka tukevat näitä viljelmiä. Toinen kohta liittyy sinikielitautiin tai suu- ja sorkkatautiin. Ja meillä ei ole ollut mahdollisuuksia hyödyntää riittävästi näitä tuotteita, sillä vuohia ja lampaita kasvatetaan vuoristoisella alueella. Näin voidaan antaa enemmän näkyvyyttä näille, tälle kasvatukselle ja vuohen kasvatukselle. Kiitos. Näin ollen. Selväksi tulee komission vuoro. Herra Jens Haps, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chairman, and, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää edustaja Erans Garcia tästä aloitteesta. Haluaisin myös kiittää Francisco Marten Boskea näistä yksityiskohdista, joita hän alustuksessaan meille antoi. Teemme läheistä yhteistyötä tuolla EUn lampaan ja vuohen lihan foorumilla Olemme tehneet äh, yhteistyötä jo pari vuotta ja nämä tapaamiset ovat olleet oikein hedelmällisiä. Siellä on voitu kartoittaa tärkeimmät äh, asiat, äh, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota näillä aloilla. Aivan erityisesti haluaisin mainita tässä markkinointikysymykset, joita vahvasti korostitte itsekin. Nämä uudet kehityskulut ja ympäristö asiat liittyvät toisiinsa vahvasti. Haluaisin myös mainita täydentävät ympäristöehdot ja lammasten tu- tu- tunnistamissa ongelmat ja myös kulutustrendit. Kaikki nämä ovat tärkeitä tekijöitä, joihin meidän on paneuduttava ja olen varsin vakuuttunut siitä, että komission yksiköissä tulemme tukemaan tätä prosessia. Nyt jos nyt jotakin halusin tähän vielä lisätä, niin markkinointi, markkinathan toimivat eh, myös siksi, että olemme ottaneet käyttöön nämä niin sanotut tulostaulut, jotka antavat yleiskatsauksen markkinoiden tilanteesta eri, eh, eri kehityskuluista tällä sektorilla. Siitä saa myös käsityksen Haluaisin myös mainita nämä myynnin edistämiskampanjat, eh, jotka ovat nyt harkinnassa tulevaksi vuodeksi. Olemme hyvin optimistisia sen suhteen, että saamme aikaan sellaisen määrän, joka sopii tälle alalle ja se voi kehittyä. Meillä on yhdessä jaettujen tavoitteiden suunnitelma ja komission yksiköiden puolella olemme oikein iloisia, jos voimme rakentavalla tavalla edistää tätä prosessia ja ja viedä eteenpäin tämän alan etuja. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Katsotaan vielä asiantuntijamme puoleen. Haluatteko vielä listaa jotakin? Eh, por las opiniones que han expresado. Kiitoksia näistä, näistä puheenvuoroista enemmistö käsittääkseni on yhtä mieltä siitä, että on tarpeen luoda uuden tyyppinen tuki, josta voisi tulla yleistä hyötyä tälle laaja-alaiselle lampan ja vuohen kasvatuksella Euroopan unionille. Tarvitaan tukia, jotka menevät pidemmälle kuin nykyiset säännöt mahdollistavat. Tarvitaan siis uudet puitteet työnantajien ongelmat ovat yhteisiä ja ratkaisuja monenlaisia, tut, hybridien, niin siis tämä petoeläin ongelma on, sitä olen yhtä mieltä, sekä nämä sekarotuset eläimet että mahdollinen vähentäminen. Jotkut, karjan jotkut kasvattajat luopuvat toiminnastaan vaikeilla alueilla tämän uhan takia ja sitten kun tämä laaja-alainen karjankasvatus häviää, niin siitä, siitä koituu suuremmat haittaa ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle. Jotkut lu- suven, suden takia pu- ikään kuin puolustavat suutta puolustaakseen biodiversiteettiä, mutta suurin menetys biodiversiteetille itse asiassa tulee siitä, että lampaan kasvatus päättyy, päättyisi. Eli jos halutaan sitä suojella, niin jotain on tehtävä. Tuottajien järjestäytyminen on tärkeää, osuuskuntien muodossa tai muulla tavalla – on myös tärkeää saada mukaan nuoret ja innovoiva uusi teknologia. Uskon, että tämä on hyvin keskeistä, kun meillä on keskimäärin yli 60-vuotiaita on aika vähän tulevaisuutta tällä tuntuu olevan, joten jotain toimia tarvitaan kyllä. Omnibus-säännösten myötä nämä viherrytys- ja laiduntamisasiat toivottavasti löytävät ratkaisun ainakin osittain, mutta ratkaisuja tarvitaan pian, koska ei tämä ala kovin kauaa voi enää odotella. Myönnin edistäminen on avainasemassa. Siihen on liitettävä alan kestävyys ja, ja sitä kaikkien eniten Euroopan kuluttajat käsittääkseni arvostavat. Espanjassa näin ainakin on Kestävyys on hyvin tärkeää siis ja se liittyy myös innovointiin, uusiin tuotteisiin, perinteiden, perinteisten työtapojen kautta on vaikea saada nuoret mukaan tähän kulutustendenssiin. Todella sääntelykehyksiä tarvitaan laaja-alaista karjan kasvatusta varten. Ehkä jossakin maissa tällaista on, toisilla, toisella ei. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että kyseessä on strateginen ala, maaseutualueilla, erityisesti äh, haavoittuvilla alueilla Euroopan unionissa. Kiitoksia. Pani sprawozdawczyni, bardzo Esittelijä, olkaa hyvä. Yes, de nuevo a todos. Yo quiero... Kiitoksia vielä kerran. Täytyy sanoa, että tänään lähden tältä rauhallisin mielin ja oikein motivoituneena koska näen, että lähes kaikki poliittiset ryhmät tässä valiokunnassa olemme huolissamme tästä asiasta, eli lammas- ja vuohialasta meille kaikille, ei ainoastaan Espanjassa, vaan muissakin maissa. Uskon, että lähes kaikissa maissa on olemassa tätä äh, kasvatusalaa ja melkein kaikilla ongelma on sama ja todellisuus on sama. Toisin sanoen on tarpeen, että lammas- ja vuohiala alan puolelta voidaan todella säilyttää tämä tietyn tyyppinen kulttuuri ja maaseudun elintapa ja samalla voidaan myös puolustaa kestävää ympäristöä. Otamme nyt vastaan nämä ehdotukset, joita kaikilta ryhmiltä tuli olen nyt rauhallisin mielin, kun ymmärrän, että komissio tuntee tämän problematiikin oikein hyvin johtuen tästä eurooppalaisesta foorumista, joka on nyt kokoontunut jo vuodesta 2015 alkaen. Olisimme, oli myös hienoa kuulla, että vihreätkin myöntävät sen, että petoeläimet ovat ongelma. Espanjassahan tästä asiasta on kärsitty paljon, ja kuten Dantan sanoi, voisin sanoa, että Kastilja Leonin tapaisella alueella petoeläimet ovat todella tragedia Avilan alueelle ja muualle. Se on todella verinen tragedia. Me toki puolustamme eläimiä, mutta puolustamme myös sitä, että voidaan säilyttää ihmisasutus tuolla maaseutualueella. On aivan turhaa investoida valtavasti varoja luonnon ympäristöön, jos kukaan ei läsnäolollaan ja taloudellisella toiminnallaan säilytä näitä kyliä ja alueita elävinä. Joten mehän jo tiesimmekin siitä, mikä tämä todellisuus on, ja nyt olen, olemme tästä lisää kuulleet. Tulevina viikkoina saatte asiakirjan käsineen, voitte tehdä siihen tarkistuksia ja täydentää sitä haluamallanne tavalla. Tammikuussa sitten äänestämme Strasbourgin täysistunnossa mietinnöstä, jonka toivottavasti saa meille tuntavalla olevamme ylpeitä tekemästä työstä ja motivoisi komissiota niin, että YMPn uudistuksessa se, että komissio ottaa tarkkaan huomioon tämänkin alan, jos halutaan, että YMPstä on juuri sitä hyötyä, kun halutaan sitä olevan, eli että voidaan pitää nämä ihmiset maaseudulla ja heillä on mahdollisuuksia siellä harjoittaa elinkeinoa ja kasvaa. Kiitos. Onnittelen teitä myös siitä, että näitä asiat näin rauhallisina, mutta en tiedä päteekö tämä lampaani voin lihalla tuottajille minun maassa näin ei ole. Se oli ensimmäinen asia. Ja toiseksi vielä kysymys. On että tältä sektorilta tulee tuotteita, jotka tulevat EUn ulkopuolelta meille. Mikä tilanne sitten siinä on? Sillä nyt tähän on meillä neuvotteluja, neuvotellaan Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Uskoisin, että tämä aihe on hyvin ajankohtainen. No. Ja on myös se tietty lisäarvo, joka tähän lihaan ja maitoon liittyy, saadaan lampaista ja vuohista. Sitten on myös tämä ympäristöproblematiikka tietysti. Esimerkiksi on eräinen puhdistava toiminto ikään kuin ympäristön osalta sitten tuotteet itse, niiden pitä, heidän pitäisi järjestäytyä. Tässä on, tilanne on pirstaloitunut, sitten on myös köyhyyttä tuottajien parissa. Olisi hyvä, jos budjetin myötä voitaisiin auttaa tuota sektoria. No niin, siinä oli minun kommenttini. Kiitos vielä kerran asiantuntijallemme ja esittelijälle. Tämä on tärkeä aihe. Kuten sanottu, on hyvä, että käsittelimme sitä tänään ennen kuin menen eteenpäin. Mutta kiitoksia vielä kerran asiantuntijalle näkemiin. No niin. Sitten marraskuussahan tuota käsitellään. Tarkoitus pitää jättää 27. mennessä tammikuussa 2018 sitten tarkoitus on mietintö hyväksyä jatkamme eteenpäin. EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus, ehdotuslistan kohta 5. Me laadimme tämän lausunnon, jossa valmistelija on Tibor Sani. Hienoa, että olette paikalla. Ekon valiokunta on tässä vastaava valiokunta. Ja koordinaattorit tekivät myös päätöksen, että me tämän lausunnon laadimme. joka käsittelee siis kilpailupolitiikkaa koska vuosikertomusta viime vuonna herra Dantin teki tämän valiokunnallemme. Kaikki meni erittäin hyvin ja teksti hyväksyttiin. Tämä on erittäin tärkeä kysymys myös. Ja tänä vuonna jatkamme sitten tuota työtä. Tällä kertaa SD-ryhmä sai lausunnon laatiakseen. Niin kuten sanottu, siis edustaja Sani on valmistelija ja hän saakin kohta sitten puheenvuoron. Nyt saman tien, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I do agree with you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin olen samaa mieltä kanssanne siinä, että kyseessä on erittäin tärkeä mietintö. Ja itse asiassa varmasti kaikki hyvinkin tiedämme sen, että Asiasta on keskusteltu useaan otteeseen tässä valiokunnassa, sillä kilpailukertomus on vuosittainen ja nythän puhutaan sitten tilanteesta, joka löytyy tästä vuodesta. Kyllä, haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että edustaja Dantin teki tämän erittäin hyvän panostuksen kilpailua koskevan vuosikertomuksen yhdessä ekoryhmän kanssa, mutta tämänhetkinen hän määrittyy myös omnibusasiantuntijoiden, kuten De Castron ja muutaman muun avulla. vahva EUn kilpailupolitiikka, hyvä puheenjohtaja, on mielestäni ollut tämän eurooppalaisen hankkeen kulmakivi. Ja <clears throat> maatalousalan erityisasema on tässä suhteessa siinä täysin kyseenalaistamaton. Ja se on oleellista myös Euroopan unionin toiminnalle, se markkinoiden toiminnalle, se mahdollistaa sen, että voidaan huolehtia paremmin rahoitusvallasta ja takaa matalamman hinnan tuotteet ja enemmän valinnanvaraa kuluttajille. Maataloussektori ei ole riittävästi katettu komission työasiakirjassa ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että toimialakohtainen näkökulma on välttämätön yhteisen maatalouspolitiikan kohdalla. Sen avulla taataan viljelijöille hyvä toimeentulo ja otetaan huomioon myös ilmastoon liittyvät ongelmat. Eli markkina suuntautunut YMP tarjoaa riittävästi tulee viljelijöille ja tarjoaa joitakin poikkeuksia kilpailupolitiikasta. Samalla kun huolehditaan kuluttajien edusta, täytyy ottaa huomioon myös viljelijöiden edut. Meidän täytyy analysoida sitä, että pitäisikö näitä poikkeuksia tehdä yleisemmäksi Tuottajajärjestöjen rooli on merkittävä ja kysymys siitä, että ovatko työsopimusneuvottelut ja sopimusehdot oikeanlaiset jäsenvaltioilla ja EU-toimielimillä on velvollisuutena myös priorisoida Brexitin jälkeisiä markkina-alueita asettamalla etusijalle EU-kilpailusäännöt harmonisoimalla verotuskysymyksiä jäsenvaltioiden välillä. Kuten näette, tässä mainitut aiheet eivät ole mitenkään täydellisesti ja Voimme laajentaa myös tätä kattamaan esimerkiksi Omnibuksen maaseudun kehityksen ja yhteiskunnalliset kysymykset. Otan tämän myös esille tässä omassa kertomuksessa. Pyydän sitä myös muilta jäseniltä. Toivottavasti meillä on erittäin hyvä yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa ja lopullisena tavoitteena on helpottaa ihmisten ja maanviljelijöiden työtä varsinkin. Sillä jos maataloussektori vaarantuu, silloin aiheutuu vahinkoa elintarvikeketjulle. Ja yhteenvetona hyvä puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että tämänhetkisen työn päätavoitteena on se, että katsotaan, miten voidaan, kun tarkastellaan juridista puitteistoa, helpottaa yhtäältä kilpailua maatalousalalla, mutta toisaalta myös helpottaa myös eri maatalousjärjestöjen järjestöjen toimintaa, varsinkin silloin kun kysymys on osuuskunnista. Näin odottelen kollegoiden kommentteja ja olen kaikkien käytettävissä. Kiitoksia. Pierwszy pan poseł Dante, który jest Kiitos sitten edustaja Don. Tämä, joka oli viimeksi esittelijä, hän on pyytänyt ensimmäisen puheenvuoron, joten olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin kiittää kollegaanne hänen laadukkaasta työstä ja kuten hän sanoi, niin tämä on aivan samalla linjoilla kuin eri työt, joita tähän mennessä agrivalikunnassa on aiheesta annettu viime vuosina. Mäkin esimietintö, eni mietintö, omaa mietintöni. Tämä on myös aivan samoilla linjoilla kuin ehdotukset, joita viime vuoden lopussa herra Verman esitti ja hänen johtamansa komitea Euroopan komission pyynnöstä ja siellä käsiteltiin ketjun toimimista. Haluaisin muistuttaa siitä, että parlamentti ja neuvosto ovat pitäneet hyvänä tätä Vermanin työtä ja todenneet, että halusivat ottaa sen omakseen ja tätä ehdotimmekin Omnibussin kohdalla. Tästä mietinnöstä tai lausunnosta haluaisin ehdottaa, että laajentaisimme pohtia pohdintaamme hieman koskien valtion tukea maaseutualalla, koska jos todellakin valtion tukia on nostettu kaksi-kolme vuotta sitten, niin mahdoll- sallittuja budjetteja ei ole kuitenkaan lisätty, jolloin tämä tuki ei ole niin merkittävä kuin se voisi olla. Toinen elementti, jota haluaisin ehdottaa tähän, koskee sitä, että sidottaisin tähän asiaan omnibussista käytävät keskustelut. Ja tämä liittyy seuraavankin kohtaan puheenjohtaja. Tässä vaiheessa voitaisinkin sanoa, että, että hyvin tiivin neuvottelun myötä parlamentin ja neuvoston välillä ollaan pääsemässä toimielinten väliseen sopimukseen liittyen tuottajajärjestöjä ja kilpailuja kilpailuoikeutta. Pitäisikö jälleen muistuttaa artiklasta 42 perussopimuksessa, jossa todetaan, että kilpailusääntöjä sovelletaan tuotantoon ja maataloustuotteiden markkinointiin ainoastaan siinä määrin, kun sitä ovat parlamentin neuvosta määrittäneet, ottaen huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, jotka ovat kirjattuna perussopimuksen artiklaan 39 Eli kyseessä on seutsopimus. Ei pidä siis kääntää asioita nurin kurin, vaan on muistettava perussopimuksen henki mielessä. Haluaisin muistuttaa tälle valiokunnalle siitä, että näissä eri ehdotuksissa on yli puolesta on päästy toimin, sopimukseen. Olen nyt hämmästynyt, todella hämmästynyt siitä, että komissiossa jotkut nyt yrittävät venyttää pidentää määräaikoja, vaikka parlamentti esitti ehdotuksiaan jo yli neljä kuukautta sitten hyvin mielikuvituksellisia ehdotuksia, ehdotuksia siitä, ja käsityksiä siitä, mitä me haluamme tehdä kiertely tuolla käytäville. Olen todella järkyttynyt tästä ja olen sitä mieltä, että agrivaliokunta on yhtä järkyttynyt kuin minäkin, kun ajatellaan, millä tavalla tässä on isketty lainsäätäjän Eh, intresseihin. Haluaisin muistuttaa, että parlamentti ja neuvosto ovat kansanedustajia. Mikäli komission yksiköt eivät halua kuunnella kansoja, niin sitten eh, edustajien on siivettävä näitä asioita eteenpäin. Ei, siis neljännessä eh, trilogissa voida vetää pois parlamentin ehdotuksia. Voitte luottaa minuun ja säilytämme sen linjan, joka parlamentilla tähänkin asti on ollut. No Verman on todella nyt jäänyt tässä jälkeen. Parlamentti tulee pitämään kannastaan kiinni neuvottelutiimissä kautta. Pantossa Flanagan. Flanagan. Ah. Oui, monsieur Ferrand, exactement. Oui, merci. Ferrand. Kiitos puheenjohtaja. Parler véritablement de, de concurrence. Voidaanko puhua kilpailusta? No minusta ei ole sisämarkkinoita. E on 28 jäsenvaltiossa, jos nyt sitten – ajatellaan makrotaloudellisesti tätä, niin huomata, että kaikki valtiot, Kiina, Brasilia ja Kanada, Yhdysvallat, ovat kaikki ymmärtäneet, että pitää olla niin, että ne nostavat omaa budjettiaan näissä asioissa. Ja tämä oli Macronin pyyntö. Hän ehdotti, että olisi 5 miljardia euroa tukea Ranskan maataloudelle. Tämän kysymyksen esitän huomenna komission Hoganille, sillä on tänne sekkaan valiokunta kansakokouksessa. Ja uskon, että olisi hyvä, että agrivaliokunta varmasti että komissio toimi tässä oikein. No niin, palatakseni tähän itse asiaan, on sanoa, että jokainen valtio suojaa itseään nykyään ja on kirjallista, että EU ottaisi käyttöön strategisen suunnitelman jossa puolustan suvereniteetti ja sen elintarviketurvaa, ja ettei se nyt enää uhraisi enää maataloutta vapaakaupan alttarilla, epäreilu kilpailu ja myönnykset joita on annettu merkosuurille Seetalle ja Australialle, uhkaavat eurooppalaista maataloutta sen takia. vaan tähän, että tämän, jos nyt puhutaan sisämarkkinoista, tai kilpailusta EU-ssa? No, se on väärä sana. Tämä on ansa Euroopan maataloussektorille. Pan poseł De Castro, Edustaja De Castro. Si, grazie Presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää vilpittömästi kollega Tibor Zania erittäin hyvästä työstä ja haluaisin kiittää myös siitä, että hän on ottanut mukaan Michel Dantanin eh, todistuslausunnon jo koskien tätä aikaisempaa mietintöä. Kuten täällä on muistutettu, ja voin aivan yhtyä näihin huomioihin, jotka Michel Dantan täällä totesi, meillä Omnibusään asetus, joka on laajalla enemmistöllä tässä valiokunnassa hyväksytty, on nyt tänä päivänä otettu otettu lämpimästi vastaan myös Euroopan maatalousministerin kokouksessa. Haluaisin nyt kääntyä valiokunnan jäsenten kohta. Haluaisin nyt kääntyä erityisesti komission jäseniä kohtaan, erityisesti kilpailuosaston edustaja kohtaan. Nyt tarvittaisiin todella ponnisteluja niin, että saataisiin aikaan vahva toimielintävälinen sopimus. Se on meillä aivan, aivan jo kätemme ulottuvilla. Voi olla, että tänä, tällä viikolla, jos tuloksiin päästään, mitään meille täysin hyvä, sietämättömiä lykkäysehdotuksia ei voida ajatella. Meillähän on olemassa sopimus ja olemme lähentyneet suuressa osassa asioita. Ja Omnibus todella heijastelee tämän parlamentin tahtoa. Nyt on aivan turhaa jälleen kerran, hyvä puheenjohtaja, palata aiheisiin, joiden parissa olemme tehneet työtä viime kuukaudet. Maataloussektori ansaitsee huomiota ja vahvoja aloitteita viljelijöiden puolesta. Viljelijöiden on järjestäydyttävä ja tätä varten me olemme tehneet ehdotuksia, joista, jotka on laajasti otettu mukaan tähän Omnibus-asetukseen. Nyt meidän on unohdettava se, että että, että viljelijät olisivat ikään kuin jotakin öljykonserneja. Haluaisin nyt kääntyä kilpailupääosaston puolelle. Tällaisia välineitä viljelijät tarvitsevat. Vermanin komitea on tätä ehdottanut ja olemme päässeet loppusovintoon. Ja todella pyydän, että tällä viikolla päästäisiin jo päätelmiin ei ehkä ratkaisuun, mutta myönteisiin päätelmiin, niin että saadaan vahvampi, kilpailukykyisempi maatalous, joka pystyy järjestäytymään paremmin näitä laajoja keskittymiä vastaan usein viljelijät eivät niiden edessä pärjää jälleen tuolla jakelupuolella. Kiitoksia. Niin, Edustaja Müller. Kiitoksia kovasti. Tibor tästä lausunnosta. Varstelijamme Jan Hoiteman nimissä puhun nyt hetken, mutta minun pitää vielä katsoa tätä, sillä uskon, että tässä nyt, no tässä kuultiin Paolon ja Michelin puheenvuorot, ja niin, että koonti Onnibus kannat pitää ottaa tähän vielä mukaan, jotta painoarvomme suhteessa ekoon niin tulee selväksi erityisesti tärkeää meille on, että ajatellaan elintarviketoimitusketjua ja näitä epäreiluja kaupankäytänteitä. No tietysti siinä meidän pitää esittää kantamme selvästi. Tukoontiasetuksen läpivieminen on yksi asia, mutta uskon, että pitäisi rinnakkain toimia ja esittää argumenttimme kahdelta puolelta ja saada tärkeä kanta agrivaliokunnalta. Posso Flanagan. Edustaja Flanagan. For the report, uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Ja tulee kyllä muutama EPP-jäsen minun maastani, jos he lukisivat tämän kertomuksen, niin olisivat ilahtuneita, kun veroharmonisointi on siinä mainittu. Täytyy kyllä mainita se heille, ei, eh, mutta ei irlantilaisille, koska ovat kauhuissaan siitä. Onpa hyvä puhua siitä, että meillä on tasaveroisempi toimintakenttä. Mutta yksi sellainen kilpailun alue, johon täytyy kiinnittää erityisen huomiota, ja toin sen esille myös aiemmassa kokouksessa, jossa komission jäsen Vestagen oli paikalla, meidän täytyy nimenomaan varoa sitä, ettei vaikuteta kilpailuun tai siihen, millä tavalla kapitalismi toimii, mutta samalla vaikuttaa siltä, että ainakin Irlannissa ja monissa muissakin maissa ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa yhdellä läntillä henkilö saa, viljelijä saa tuhat euroa hektaarilta tai, ja naapuri ei saa mitään tai sata euroa hektaarilta. Ei siksi, että kyseessä on hyvä viljelijä, huono viljelijä, tai toinen pinnistelee enemmän, vaan ihan historiallisista syistä. Kun toin tämän Vestagerin kanssa esille tämän kysymyksen, niin hän ihan oli ihan rehellinen ja sanoi, että hän ei tunne tätä asiaa juuri lainkaan. Ja minun mielestäni tämä alue ja tuon osan EUsta täytyy tuntea asia paremmin, sillä vaikka 17 maata on mennyt tukien tasoittamiseen, tämän kierroksen jälkeen, niin meidän maassamme ei ja isot pojat saavat rahaa entistä enemmän. Jos haluamme kapitalismia noudattaa, niin meillä täytyy olla myös kilpailusäännöt. Emme voi jatkaa semmoista tilannetta, jossa yksi henkilö saa tuhat ja toisen ei saa yhtään mitään. Meidän ja täytyy kilpailla samoilla markkinoilla. Dziękujemy. Wyjątkowo liczna jest dzisiaj reprezentacja komisji, bo są przedstawiciele. Kiitos. Seuraavaksi komission Edustajat, nimittäin kilpailu- ja maatalouskysymyksistä. vastaavia tuomioita. Ensinnäkin kilpailupääosastolta Rovas Rehenix. Things are represented DG Competition here today. Hyvää edustan <laughs> Of our report and like to thank the rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijää timor Sania hänen eh, lausuntoluonnoksestaan. Panemme tietenkin merkille nämä asiat, jotka on esitetty tässä lausunnossa. Ja tänään haluaisin komission puolelta korostaa komission näkymästä, jonka kautta olemme hyvin päättäväisesti toimimassa niin, että nämä kilpailusäännöt olisivat mahdollisimman yksinkertaista ja viljelijöiden niin, että he saisivat mahdollisimman paljon hyötyä siitä ja toisivat myös kasvua ja hyvinvointia ja, mm, ja reiluja elinolosuhteita. Tähän olemme sitoutuneet ja uskon, että olemme tämän myös osoittaneet sekä komission sen Hogan että komission sen äh, Vestager ovat olleet siitä puhumassa. Ja olemme tehneet työtä eri asioissa ja tehneet yhteistyötä tällä, tässä asiassa myös teknisellä tasolla. Omnibus-esityksen osalta en nyt siihen mene, kun nyt on, aiheena on kilpailupolitiikka koskeva vuosikertomus, joten en menisi siihen nyt. Erinomaista. Sen tapauksessa minä kiitän teitä esittelijä vielä kerran, olkaa hyvä. Uh, thank you very, very... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Suoraan sanottuna, no mehän kaikki tiedämme, että on luonnollista, että tässä vaiheessa, korostan tätä, että tässä vaiheessa lausunto on hyvin lyhyt, kompakti ja niin edelleen, mutta kuuntelin nyt kollegoita ja en nyt näe mitään monimutkaisia kysymyksiä, joista ei päästäisi yli jatkossa, siis ongelmia päivissä tai viikoissa, mutta haluaisin palata hieman tähän yleisiin tuntoihin ja miten tämä yleisesti ymmärtää nämä asiat valiokunnassa minun tekstini tulemaan tämän valiokunnan lausunto näin ollen. Olen hyvin avoin olen nörsti esittelijä ja olen vapauttamaan, valmis ottamaan vastaan kommentteja. Minun roolini on löytää kompromisseja. Varmasti kompromisseja tulee, mutta tässä on suuri muutta. Kilpailu ei ole itseisarvo. Kilpailusäännöt ovat suuntaviivoja siitä, me voidaan järjestää talous. Ja talouden sisällistä maatalous on hyvin tärkeä asia ja erityinen asia. Joten sitä emme ikinä jätä huomiota toiseksi. Ehkäpä vieläkin tärkeämpi asia on totta, että maataloutta ei edelleenkään, tai siis maatalous ei käytä kaikki niitä hyötyjä, joita SEUT-sopimus meille tarjoaa. Ja nyt tehtävän, miten voitaisiin tutkia näitä mahdollisuuksia, jotka ovat sopimuksissa ja säännöissä, ja miten voidaan paremmin ymmärtää maatalouskilpailu sellaisena, no se on hyvin toisenlainen luonteeltaan kuin kaikilla, kaikki muut alat. Ja lopuksi sanoisin, että viimeiset pari vuotta suunnilleen tässä parlamentissa olemme jo kerran tunnustaneet, että kilpailu ei voi olla tärkeämpi kuin ihmisten sosiaaliset intressit Euroopassa. Vastatelle vain, että kilpailu itsessään ei voi, sitä ei voida pitää itsessään tärkeämpänä kuin suosisten oikeuksien biosfääriä, sillä se on paljon monimutkaisempi kuin vain maatalous. Joten tässä hengessä vielä kiittäisin kaikkia kollegoita ja puhujia. Kannustan teitä osallistumaan tähän toimintaan. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten vielä Agrivol-pääosasto. Ei, vaan herra Garcia on pyytänyt puheenvuoroa. Proszę poprawki składamy do 16. Hyvä on. Tarkistukset pitää jättää 16. lokakuuta mennessä kello 13. 7. joulukuuta tarkoitus hyväksyä lausuntoja ja sitten Ekon valiokunnalle. Sitten me lähdetään sitten tammikuussa 2018. Tämä kohta on käsitelty. Kiitos vielä esittelijälle, komissiolle. Me jatkamme eteenpäin seuraavakohtaislistalla unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Edustaja Dess on paikalla. Hän on tässä esittelijämme. Ja kolmikantaneuvotteluthan ovat meneillään. Edustaja De Castro on mukana. Meidän valtuuskunnassamme edustaja tämä myös, edustaja Müller. Joten meillä on hyvä edustus. No niin, parasta lienee antaa välittömästi puheenvuoro edustaja Dessille, joka voi kädettä sanoa, että miten asiat ovat sujuneet neuvotteluissa. Joten ennen seuraavia neuvotteluja, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, pahoittelut, etten päässyt aikaisemmin paikalle. Raportoin lyhyesti agrivaliokunta on tehnyt tiettyjä oikaisuja ja tämän tiedämme suorat maksut yhteis- ja sitten horisontaalisessa asetuksessa tähän asti. Kolme trilogia on näytetty 5. heinäkuuta syyskuussa, 27. syyskuuta ja monia teknisiä kokouksia on järjestetty myös. Viimeisimmät käytiin 27.9 neuvottelutiimimme sai tärkeitä pointteja esille. Haluaisin vielä huomata, että ennen 27. syyskuuta neuvosto useimmissa asioissa ei ollut vielä saanut mandaattia. Kolmasen trilogian jälkeen 27. syyskuuta jälkeen siis komissio ja neuvosto tietyissä asioissa, erityisesti mitä tulee suoriin tuukiin, no siinä se oli tehnyt lisämyönnytyksiä, tai sitten alustavasti ennakot niitä, mitä tulee, ne pysyvät adumaat, no siinä komissio haluaa käytännönläheisen ratkaisun. Uusia muotoille tulee, näitä tullaan työstämään teknisissä kokouksissa. Komissio ja neuvosto ovat myönnytyksiä siihen, mitä tulee, kun lasketaan viherryttämistä tähän 16 hehtaariin asti. Parlamentin muutosehdotukset, jotka tulivat tietyille pinta-aloille. No, neuvosto ja komissio viimeisissä trilogeissa ymmärsivät tämän. Toivomme, että saamme tästä hyväksyntää seuraavissa trilogeissa molemmilta toimielimiltä. No, sitten nuoret viljelijät, no kaikki haluavat tukea parlamentin museossa tässä. Parlamentin neuvottelutiimi on puolustanut kansansa siitä, että maaseutuohjelmat, niin pitää olla voimassa, kunnes tulee uusia ohjelmia, joten pidemmälle kuin mitä tämä toimikausi on. En ymmärrä, miksi tässä on ollut vastustusta, sillä tässä tulemme pysymään kovana kannassamme ja pitkän aikavälin ohjelmat maaseudun kehitykselle voivat jatkua kuitenkin tässä on ollut epävarmuutta ilmassa monivuotisen rahoituskehykseen liittyen, ja nyt ei ole vielä hyväksyntää Euroopan parlamentin tarkistuksille. Teknisissä kokouksissa tullaan pohtimaan uusia muotoiluja, mutta se on tässä myös selvästi, että minulle ei riitä, jos komissionissa selityksissään kirjaa asioita. Tässä on liian pintapuolisesti. Meillä on kaikilla hyviä aikomuksia monilla aloilla, No, komission pitää esittää se konkreettisemmin sitten horisontaalinen asetus. No, siinä on päästy hyvin eteenpäin. Sitten parlamentin vaatimus liittyy tähän kriisivarantoon. No, komissio tulee sitä poliittisen selityksen. Jos se seurataan talouskurimenettelyitä seuraavan YMP-uudistusten myötä, sitten itse asiassa markkinakysymyksessä päästiin myös eteenpäin. Michel Dantin toimi tässä erittäin hyvin teknisessä kokouksessa neuvoston ja komission kanssa. Päästiin yhteisiin kantoihin suurella enemmistöllä meidän kantapäistä läpi. Vaadimme komissiolta sitä, että olisi tehokkaat oikeuskehykset sillä, että vahvistettaisiin mahdollinen ase- asemaa elintarviketoimitusketjussa. Tämä on tärkeä Euroopan maataloudelle, jotta tasapaino tuottajien yhdeltä puolta ja toisaalta elintarvikkeiden puolelta saadaan korjattua. Komissio työstä vielä kantaansa. Komissio 2018 alkupuoliskolla se pitää antaa ehdotuksia parlamentille ja neuvostolle näistä asioista. Nyt on korkea aika. Jos haluamme tällä tulmikalla vielä jotakin saa, saavuttaa, no itse asiassa vuoden loppuun mennessä olisi pitänyt saada jo ehdotuksia. Nyt on jo keskusteltu ajateltu siitä, että no, neuvosto ja parlamentti ovat tässä pitkälti samaa mieltä, mutta komissiossa on ongelmia kilpailupäästöllä. Ilmeisesti siellä ei olla samaa mieltä, mutta jos lukee sopimukset, perusopimukset läpi, niin tässä tilanne on selvä. Ehkä pitää puheenjohtaja Junckerin kanssakin puhua tästä, mutta me tarvitsemme tässä sääntelyä joka osuuskuntiakin auttaa. Kiitokset neuvottelutiimille hyvästä yhteistyöstä. Kaikki on mainittu jo Michel Dantin, Müller ja kaikki muut, jotka ryhmissä työskentelevät tällä hyvin. Uskon, että pääsemme hyvin eteenpäin. Seuraavat trilogit pidettäneen, no ne ovat varmaankin viimeiset, mutta en ole vielä ihan täysin varma, käykö näin, jollei komissio oli valmis neuvottelemaan tulemaan vastaan, niin tulee sitten vielä uudet kolmikantaneuvottelut. Meillä on vielä riittävästi aikaa saattamaan maaliin. Meillä on hyvin vahva mandaatti. Alkivalkunnalta tästä päätettiin suurella enemmistöllä. Parmentti ei ole jättänyt muuta muutosehdotuksia, joten voimme tässä työskennellä tiiminen neuvotella kovaa kantaa meidän parmentti. ei saa tässä tulla ylijuostuksi. Meidän pitää että varmistaa, että löydetään hyviä ratkaisuja maataloutemme etunimissä ja tiettyjä muutoksia pitää saada aikaan. Kiitos. De Castro, No, me, già, grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No Alberthan tässä jo hyvin päivitti valiokunnan tästä asiasta. Haluaisin omalta osaltani ainoastaan korostaa sitä, että tässä on todella edistytty merkittävästi. Haluaisinkin kiittää maatalouden pääosastoa sen tekemästä työstä tähän mennessä ja todella toivon, että nämä viimeiset asiat, jotka ovat vielä jäljellä, että ne voitaisiin selvittää tässä viimeisessä kolmikantainen kokouksessa, kuten Des muistutti, se on ensi torstaina 12. päivä todella toivon, että, että myös kilpailupääosasto tukisi tätä harjoitusta, koska kolmas luku Omnibus-asetuksessa on nyt vähän jumissa. Parlamentti ja neuvosto yhdessä ovat samoilla linjoilla ja todella toivon, että mitään lykkäyksiä tähän ei enempää tule. Me olemme valmiita jatkamaan neuvotteluita ja tulemme neuvottelemaan niin kauan, kunnes parlamentin kanta ja nyt voimme sanoa, että myös neuvoston kanta, eh, kunnes, eh, kunnes nämä siis ovat mukana loppusopimuksessa. Kiitoksia. Dziękuję pani poseł Sanra. Kiitoksia. Bueno, antes de nada pedir disculpas por... Edustaja Sen. Kiitoksia. Pahoittelen, koska kun tulin paikalle, niin tulin, melkein tämä asia oli jo käsitelty loppuun. Tulin kalastusvalikunnassa, että enkä pystynyt tulemaan aikaisemmin. Haluaisin kysyä tästä tarkistuksesta kaksi. Siinä puhutaan YMPn tavoitteiden tärkeydestä ja kilpailusäännöistä – Onko tästä jo keskusteltu? Säilytetäänkö tämä tarkistus tällaisena vai mikä tämä tilanne on? Me ehdotamme, että tämä tarkistus säilytettäisiin, koska se on hyvin tärkeää. Sitten tämä toinen asia, josta halusin kysyä, koskee tätä tarkistusta 69, eli laidun alueiden tunnistaminen, niin että nämäkin voisivat saada YMP-tukea. Haluaisin tietää, mikä tilanne on tässä asiassa. Ja sitten meidän näkökulmastamme pitäisi myös vahvistaa tätä tietyn tyyppistä viljelijän asemaa, koska se on keskeinen malli, jolle Euroopan maanviljelyksen olisi perustuttava. Ja lopuksi haluaisin myös tietää, missä mennään siinä asiassa, jossa me emme ole yhtä mieltä näistä ehdotuksista, jotka on kohdistettu siihen, että julkisia varoja suunnataan yksityisiin vakuutuksiin, joilla voidaan tuloa varmistaa. Uskon, että tarvitaan toisen tyyppisiä ehdotuksia, jotka perustuvat aktiiviseen politiikkaan, jolla voidaan tukea viljelijöiden tulot. Kiitoksia. Nie mamy więcej zgłoszeń enemmän, onko enemmän puheenvuoropyyntöjä, en näe. Edustaja Dessa. Kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni. Bardzo proszę przedstawiciela DG Agri. Niin, ei siis, e, vain Agri, pääosasta, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Good afternoon, ladies and Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Pari-kolme sanaa meidän kannaltamme. Voin vain toistella sen, mitä edustaja Des totesi. Minusta olemme edistyneet hyvin näissä viimeisissä trilogissa teknisissä kokouksissa ja olemme onnistuneet ratkaisemaan paljon kohtia. Tehän tiedätte, että komissio tarvitsi jonkun verran aikaa näkemyksensä kiinnittämisen niiden parlamentin tarkistusten kohdalla, jotka eivät liittyneet tähän alkuperäiseen ehdotukseen. Tämä koskee erityisesti viherryttämistä ja kilpailukykyä. Tämä prosessi on nyt viety päätökseen ja näin meillä on riittävä pohja rakentavaan keskusteluun kolmikantaneuvottelussa ensi torstaina. Ja toivon, että tämä voidaan viedä päätökseen. Kaikki on nyt esillä. Olemme keskustelleet tästä pitkästi ja olemme sitä mieltä, että meillä on riittävästi pohjaa päästä hyvään kompromissiin, yleiskompromissiin tässä paketissa. Painottaisin vain yhtä asiaa, joka koskee tätä ajoitusta. Tässähän ei ole missään itsenäisessä asiassa, itsenäisestä asiasta ei ole kysymys, vaan osana omnibusia ja suurempaa pakettia viemme tämän lokakuun lopussa päätöksen. Meillä on kaikki mielenkiinto tietysti viedä tämä oma osiomme päätöksen, jotta voimme olla osana laajempaa prosessia. Kaikki ne kohdat, jotka Des mainitsi, esimerkiksi se, että laajennetaan maaseudun kehittämisohjelmaa tai komission lausunto, joka koski kriisirahastoa, niin olemme näiden suhteen antaneet lisäpohdinta-aikaa itsellemme parlamentin ehdotusten suhteen. Ja Des puhui maaseudun kehittämisohjelmista ja että niin suhtautuminen ei ole ollut riittävän hyvä. Olemme huomioineet sen ja työstämmekin tekstiä komission lausunnoksi, joka sitten toivon, että on sellainen, että voitte sen hyväksyä yhtä päämäärätietoisesti työstämme kaikkia muita, muita näitä tarkistuksia. Toivon, että voimme kolmikantaneuvottelussa sitten viedä sen päätökseen. Kiitoksia. Cieszymy się już po tej wypowiedzi. Pan poseł Hienoa. Sitten edustaja Des, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä on edustaja Nieristä. Herra kiitos rakentavasta yhteistyöstä. Meillä on komission kanssa Joskus on eri kantoja, mutta tässä menettelyissähän se ei ole mitään uutta. Jos komissio on valmis tuomaan vastaan tietyissä asioissa, niin sitten varmasti säädöissä kolmikantaneuvotteluissa saadaan valmista aika, menetulla aikatauluun. No, parlamentissa, vaagrivaliokunnassa ainakin olimme nopeampia kuin talousvaliokunta. Toimimme hyödykäikäisesti ja jatkossakin mekään emme ole syypäitä viivästymiin. Sitten edustaja Senran kysymys. No, en ihan täysin ymmärtänyt, mitä tarkoittiitte. Voitte ehkä selventää tätä, mutta edustaja Senra, niin jäsenvaltiossa on hyvin vaihtelevia tilanteita, mitä näihin vaikutuksiin tulee, ja Saksassa voin sanoa, että siellä on tällainen osuuskunta, toiminta liittyvä vakuutus, jota voitaisiin käyttää myös toimintaan liittyen. Se varmistaa sen, että nämä riskit minimoidaan. Pitää varmistaa, siis pitää huomioida se, että on eri järjestelmiä jäsenvaltioissa. tai tulee esimerkiksi rajavakuutuksiin. Mutta täytyy sanoa, että meillä on nyt tästä sekä Parmitin kanta ja neuvottelutiimi toimii sen mukaisesti eri pienryhmien intressejä voitaisiin huomioida, sitä voidaan keskustella, että jos on järkevää, niin voidaan ottaa mukaan, mutta muilta osin parlamentin kantaa pyritään viemään neuvottelutimin osalta eteenpäin. Ehkä edustaja Senra, voitte vielä selittää, mitä tarkoititte, kun puhuitte näistä pintaloista. Kiitos. Niin. No, ehkä voit tehdä tämän sitten kahdenvälisesti ja selventää edustaja Senra No, kahdenvälisesti suoraan voitte ehkä sopia tästä. Näin ollen tämä äänestystä on käyty loppuun. Huomenna sitten äänestykset. Aloitamme kello yhdeksältä huomenna. Ja sitten koordinaattoreiden kokoussa. Minä kiitän ja toivotan hyvää illan jatkoa. Kiitos komissiolle tulkille kaikille tämän päivän kokouksesta.